asioista. Toivotan tervetulleeksi Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan herra Donald Tuskin, joka välittömästi saakin puheenvuoron. Herra puheenjohtaja, teillä on puheenvuoro. Danke. members. Herra puhemies, arvoisat edustajat, puheenjohtaja Juncker, mukava taas olla täällä selostamassa tämän kuukauden huippukokousta. sen epävirallisen huippukokouksen äh, tarkoituksena oli äh, äh, keskustella neuvottelusta. Tapaaminen oli lyhyt ja tiivis. Siinä taas oltiin nopeasti muuttuvien tapahtumien tiimellyksessä ja keskiössä. Ukrainahan oli tietenkin yksi pääaiheesta. Potjo Poroshenko oli neuvottelukumppanimme hän kertoi tilante- tilanteesta tällä hetkellä ja kertoi vähän tulitauon etenemisestä. Samoin äh, siellä vedottiin äh, äh, rauhanprosessin voimistamiseen näiden Normandian neuvottelujen pohjalta annamme sitten varo, varo, varovaisen tukemme näille hankkeille ja ilmaisimme toivomme siitä, että Ukrainan koskemattomuus ja määräämisoikeus voitaisiin taata jatkossakin. Mutta olemme kuitenkin aika epäluuloisia. 2014 Minskin sopimuksesta ei, ei, ei kunnioitettu siinä oli kysymyksessä, millä tavalla uutta rauhan aloitetta voitaisiin sitten tukea. Jos näin ei käy, siinä tapauksessa me emme tietenkään epäröi ryhtyä äh, riittäviin toimenpiteisiin. Tulitauko, jonka oli määrä astua äh, voimaan äh, helmikuun 15. päivän vastaisena yönä, on rikkoutunut jo yli 800 kertaa ety, etyjin tarkkailijoiden mukaan. Olen kansleri Merkelin, Merkelin ja presidentti Hollandin kanssa ollut eh, yhteistyössä ja yhteydessä ja eh, myöskin muiden eh, valtiopäämiesten kanssa. Me olemme reitillä, jonka olemme valinneet. Lisäsanktiot ovat edessä. Kaikki, kaikkiin kehitykseen olemme valmiita huonoon ja hyvin samoin tässä huippukokouksessa sitten muistelimme Pariisin hyökkäystä, jossa 17 ihmistä sai surmansa. Myöskin sitten sitoudumme uuteen, uuteen terrorismin vastaiseen työ, työsuunnitelmaan. Se on huippukokouksen päätelmissä hyväksytty. Se tämä toimintasuunnitelma eh, edellyttää sitä, että me jatkamme eh, työtämme eh, sisäisen turvallisuuden tehostamiseksi, mutta meidän pitää tehdä myöskin tarttua toimeen nopeammin ja tehokkaammin käyttääksemme hyväksemme Schengenin turvallisuuspoliittisia työkaluja ja taikka esimerkiksi kiristämällä asekauppaa ja asekaupan rajoituksia. Mm Kööpenhaminan tilanteen tapahtumat sitten vain entisestään korostavat tämän toiminnan tarpeet, tarpeita niin, että kaikenlainen ääriajattelu ja terrorismi saadaan kitketyksi Euroopan mantereelta. E, olemme siinä yhteydessä ilmaisseet sitten e, sympatiamme, osanottamme tanskalaisille, Tanskan kansalle ja uhrien omaisille Libyhän ei ollut e, helmikuun epävirallisen neuvoston listalla siellä, sielläkin on äh, järkyvät, järkyttävät tapahtumat äh, ovat äh, edellyttäneet tämänkin seikan esille ottamiseksi. Kansallinen turvallisuus on tietysti kansallisten hallitusten vastuulla, mutta jos ajattelemme tätä kokonaisuutena, siinä voimme tarjota, tarjota, tukea, tarjota tukea toinen toisillemme hyvinkin laajassa mitassa. Näin esimerkiksi neuvottelut matkustajarekisteritietojen täydentämiseksi voidaan aloittaa hyvässä ilmapiirissä. Siltä osin emme, emme tietenkään halua, halua uhrata matkustajien oikeuksia, kansalaistemme oikeuksia yksityisyyden alttarille. Tämä yksityisen suoja on aivan ehdottoman rikkumaton arvo me palaamme eh, kesäkuun huippukokouksessa tähän samaan asiaan ja tästä tällä välin sitten eh, eh, pyrimme edelleen etenemään päättäväisesti turvallisuuden takamiseksi. Arvoisat jäsenet, mitä, mitä Kreikkaan tulee, meidän helmikuinen palaverimme ei suinkaan ollut hyvä, eikä otollinen hetki käydä mitään epäkoordinoituja neuvotteluja tämän maan kanssa. Siinä vain saamme sitten selonteon, mitä Kreikka-neuvottelujen äh, ja Kreikka-keskustelujen mittaan oli tapahtunut ja tapahtumassa. Tuonnempana sitten kuulemme äh, äh, nämä asiat uudestaan. Neuvottelut, neuvottelujen sovittiin jatkavan, jatkuvan niin kuin tapahtuikin sitten ministeritasolla niin pitkälle, kun se on yhte, jonkinlainen yhteinen pohja löytyisi, minkä saavuttamista en hetkeäkään oikeastaan tuolla on epäilyt pitkään, niin että sitten saisimme jonkinlaisen sopimuksen aikaiseksi, niin kuten viime perjantaina sitten tapahtuikin. Olin ilahtunut huomatessani, että ministerit sitten antoivat Kreikan uudistamissuunnitelmia, näyttivät vihreää valoa eilispäivän aikana Tämä on erittäin olennaista talous- ja valuuttaunionin kannalta. Jos ajatellaan euroalueen politiikan tekoa, meidän pitää nojautua tähän kuuluisaan neljän periaatteen varaan. Avoimet keskustelut ovat tässä olennaiset. Puheenjohtaja Juncker vähän valotti näitä taustoja ja esitti kysymyksiä, jotka vaikka kaipaavat sitten vastausta, jos haluamme tällaisen taloushallinnon varmistaa. Yksi seikka kuitenkin tässä on täysin selvä. E, e, e, keskuspankin taannoisen päätöksen perusteella, jossa kansalliset taloudet saatetaan paremmin yhteistyöhön talousliiton kanssa, ei tietenkään onnistu Brysselistä käsin, vaan siihen täytyy panostaa kansallisella tasolla, jokainen valtion hallinnossa erikseen. Hyvät kollegat, nyt sitten on edessämme maaliskuun Euroopan neuvosto. Ukrainan Libyan tilanne on jatkuvasti kirkkana mielessä. Maaliskuussa on sitten hyvä aika pohtia itäisten ja eteläisen kumppanuussopimuksien nykytilaa. Tulemme jatkamaan keskusteluja Euroopan taloudesta ja tietenkin tulemme myöskin panostamaan seikkaan, joka on hyvin lähellä omaa sydäntäni, sydäntäni kuten on tämän parlamentinkin sydäntä, eli että että miten tarpeellinen tämä Euroopan energiaunioni ja sen toteuttaminen meille on, kuten varapuheenjohtaja Sefcovic juuri äsken luonnehti. Tässä, tällä saralla on saavutettava nopeaa edistystä. Kiitos, herra puhemies. Kiitoksia, herra neuvoston puheenjohtaja. Nyt sen puheenjohtaja Juncker komission puolesta, olkaa hyvä. Mr. President of European Council. Hyvä puhemies, hyvä neuvostopuheenjohtaja, hyvät kollegat. 12. helmikuuta neuvoston kokous oli epävirallinen neuvoston kokous, eli mitä päätöksiä siellä ei tehty. Kyseessä oli hyödyllinen neuvoston kokous, ja vaikka etukäteen annettiinkin siitä ilmoituksia toisen suuntaan, niin kyseessä oli neuvoston kokous ilman mitään dramatiikkaa. Se oli lyhyt ja tehokas aivan kuten sen puheenjohtajakin. Pariisissa keskustelleet terrorismin vastaista taistelusta ja tästä haluaisin sanoa, että pääsimme sopimukseen siitä, että Schengenin sopimukset eivät ole mikään ongelma. Schengen on vastaus ongelmiin. Näin ollen Komission ehdotuksen pohjalta hylkäsimme ajatukset, joiden mukaan tehtäisiin merkittäviä muutoksia Schengenin sopimuksiin. Terrorismin torjunnassa ei pidä toimia kiireessä, vaan niin, mitään nopeita vastauksia terrorismin vastaisessa taistelussa ei voida tehdä Muistutaanpa, mitä virheitä ystävämme amerikkalaiset tekivät välittömästi 11. Eh, syyskuuta New Yorkin ja Washingtonin suuntautuneiden iskujen jälkeen. Meidän on aivan rauhassa toimittava tässä ja niin kuin olemme tehneet myös tämän eurooppalaisen matkustajatietorekisterin kanssa. voudrais, monsieur le président, rendre hommage à cette assemblée d'avoir exprimé son accord pour revenir à... Haluaisin kiittää tästä päätöksestä. Ja tässähän päätös saatiin hyvin tehty ja haluaisin komission jäsenelle ja neuvoston puheenjohtajalle osoita kunnioitusta voisin puhemiehelle osoittaa kunnioitusta, koska teette kaiken, kaikkenne, jotta, jotta näitä näkemyksiä saatiin lähenemään komission kantaa. En nyt halua kritisoida parlamenttia siitä päätöksestä, jonka parlamentti vaikutti tehdä tehneensä joitakin kuukausia sitten, koska perusoikeuksien kunnioittaminen ja vapauksen kunnioittaminen ovat periaatteita, jotka johtavat myös komission mutta tässä asiassa oli kuitenkin toimittava nopeasti. 11. helmikuuta neuvostossa puhuttiin energiaunionista. Tänä aamuna neuvosto teki tässä päätöksen. Minä olen ollut aina sitä mieltä, vaikka näin ole niin tehnytkään, että vaalikauden, että vaalikauden alussa on aloitettava suuret hankkeet. Jos olisin niin tehnyt aikaisemmassa elämässäni, olisin saavuttanut suurempia tuloksia. Komission puheenjohtaja haluaisin, että merkittävät hankkeet, ne, jotka heijastelevat komission prioriteetteja, että ne aloitettaisiin heti. Ja näin, näin todella komission puheenjohtajana haluan tehdä. Näin teimme eh, pääoman markkinaunionin osalta. Tietenkin ei pidä siitä, että komissio ehdottaa vihreitä kirjoja tai sinisiä kirjoja. Sinisellä kirjalla on tällaista puolipoliittista väriä mukana. Huutoja ilman mikrofonia. Filip tietenkin pitää vihreistä kirjoista, mutta, mutta myös vastauksien pitäisi olla hyvin vihreitä, joten tämä nähdään sitten ruumiinavauksessa – uskalsimme tehdä tämän energiaunionin ja toimia niin, että mm, komission työtavoissa ja avoimuuden osalta mm, tilannetta selkeytetään. Aiomme tehdä kaikki tarvittavat päätökset, jotka ovat tarpeellisia yhtenäis digitaalimarkkinoiden eteen. Näin tehdäänkin sitten toukokuussa. Ja tähän liittyvät aloitteet pannaan pian käyntiin ja oikeassa järjestyksessä. Neuvoston kokouksessa, jota johti puheenjohtaja Tusk, esiteltiin analyyttinen tutkimus Euroopan rahaliiton kriisin syistä. Tämä oli tämä helpoin osa, kun luettelimme neuvoston jäsenille – kysymyksiä, jotka koskevat keskeisiä alueita Euroopan rahaliiton tulevaisuuden kannalta. Minulle sanottiin, että minun olisi pitänyt ymmärtää, että jotkut olivat pahoillaan siitä, että rajoituin esittämään kysymyksiä. Tämä on tosi, tosi, toki totta, mutta jos ei kysymyksiä esitetään, ei saada vastauksiakaan. Jos halutaan vastauksia, ja minä haluan vastauksia, Euroopan rahaliiton oleellisiin osiin, ja siksi on esittävä kysymyksiä ja analysoimme sitten puheenjohtaja Tuskin ja puheenjohtaja Blumin ja Dragin kanssa nämä vastaukset tulevina viikkoina. Ja tulemme tekemään mahdollisimman tiiviistä yhteistyötä parlamentin puhemiehen kanssa tässä harjoituksessa. Haluaisin todeta, että kyseessä on neljän puheenjohtajan kertomus, joten otamme mukaan myös Martin Schulzin. Kyseessä ei ole mitenkään 4 plus 2 instituution työ, vaan kyseessä on henkilökohtainen työ. Aivan kuten muutkin puheenjohtajat tähän mennessä, minäkin haluaisin, että, että emme vain että, että, että käsittelisimme omia ajatuksemme, emme ainoastaan toimielimemme. Minä en ole koskaan käynyt tästä keskustelua komissiossa, Donald ei ole käynyt sitä neuvostossa, Draghi on riippumaton – en tiedä, mitä hän on riippumattomuudellaan tehnyt, mutta me muut, jotka olemme riippuvaisia, meidän on tiedettävä, että kyseessä on kertomus, joka heijastelee näiden viiden puheenjohtajan henkilökohtaisia kantoja. Ja olen iloinen siitä, että parlamentin puhemies on mukana tässä harjoituksessa. Sitten investointisuunnitelmasta, joka aivan väärin on nimetty minun nimeni mukaisesti. Toki sitä pidänkin niin haluaisin täällä Euroopan parlamentissa kiittää parlamenttia ja valiokuntia, jotka tekevät erittäin hyvää työtä. Herra Bulman ja Fernandes tekevät rankasti töitä mahdollistaakseen sen, että parlamentti voisi tehdä päätöksen tehtäessä suunnitelmasta ja lainsäädäntöteksteistä, jotka siihen liittyvät mahdollisen pian viimeistään kesäkuussa. Haluaisin korostaa sitä, että parlamentissa päätös on tehtävä kesäkuussa. Haluaisin muistuttaa, puhemies, että olemme valinneet yhteisen metodin tämän tekstin hyväksymiseen. Vaikka ainoastaan komission ja neuvosto olisivat voineet tehdä päätöksen yksin, mutta kun olin teille luvannut, niin halusin ottaa mukaan myös Euroopan parlamentin ja käyttää yhteisön metodia. On totta, että on tärkeää, että näin näin todella toimitaan tässä asiassa. Tänään komission kollegiona teimme päätöksen budjettinäkökohdista, jotka, jotka koskevat tiettyjä jäsenvaltioita. Kyseessä ei ole yksi ainoa, vaan useampi jäsenvaltio suuren yleisön ja parlamentin huomio on kiinnittynyt Ranskaan. Ja nyt haluaisin sanoa, että tänään olemme päättäneet, että kutsum, pyydämme Ranskaa vähentämään rakenteellista vajettaan tänä vuonna 0,5 prosentilla. Tämän seurauksena Ranskan hallituksen on muutettava jo äänestettyä budjettiaan 0,2 prosentilla ja haluaisimme, että Ranska vähentäisi rakenteellista vajettaan 0, 0,75 ja 0,9 prosentilla ensi vuonna. Olemme myöntäneet Ranskalle lisää aikaa kaksi vuotta, mutta olemme näin myös vahvistaneet eh, makrotaloudellisten epätasapainojen vaatimuksia. Ranska on siis tiivistettyn valvonnan alainen. Ja näin Ranskaa komissio tukee tiiviimmin näissä toimissa budjetin alalla. Teemme siis työtä, teemme mitä voimme, emme tee kaikkea sitä, mitä te toivotte meidän tekevämme, mutta se mitä teemme, niin siihen odotamme tukea Euroopan parlamentilta, koska Euroopan parlamentti niin ilman parlamenttia komissio ei voi toimia, joten annattakaa meille lupa toimia. Kiitos puheenjohtaja. Niin, hyvät naiset herrat. Nyt käynnistyy keskustelu. Ennen kuin avaan keskustelun, lyhyt tiedotus. Tämän keskustelun aikana tulen tiukasti valvomaan puheenjohtajan noudattamista, koska ryhmät ovat pyytäneet, ajatellen nimenomaan tätä seuraavia keskusteluja, että noudatettaisiin puheaikoja. Tähän tiedätte, että minä olen muuten aika avokätinen, mutta tällä kertaa minä täytyy pyytää teitä tiukasti noudattamaan puheaikoja. Sen lisäksi en tule tällä kertaa velvoittaa hyväksymään menettelyvän puhujalistaa, enkä myöskään mitään sinisiä kortteja. Sitten vielä toinen ilmoitus, joka on erittäin merkittävä. Tässä toimielimessämme on säännöllisesti harjoittelijoita, siis äh, rouvia herroja, jotka ovat harjoittelijoita parlamentissa tai komissiossa. Ja parlamentin äh, harjoittelijat pelasivat jalkapalloa komission harjoittelijoita vastaan ja ilmoittaneet tuloksen 10-1 parlamentin hyväksi. Uskoakseni Tämä on hyvä ilmoittaa nimenomaan komission puheenjohtajan läsnä ollessa. Olen aivan yhtä mieltä näistä tuloksista. Ich weiß, Herr Tusk, Sie schauen... Herra Tusk, te olette vanha jalkapalloitolinen kuin minäkin. koot, kootkaapa joukkueen neuvostossa niin, että myöskin neuvoston hartelijat pääsevät pelaamaan meidän hartelijamme vastaan. Nyt on vuorossa Euroopan kansanpuolueen puolesta herra Sarjus Volski. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Arvoisa parlamentin puhemies, komission puheenjohtaja, neuvoston puheenjohtaja. Viimeksi neuvoston epäilyssä kokouksessa näyttää siltä, että sitä on kauan aikaa, koska aika on todella kulkenut erittäin nopeasti. Ja tämän neuvoston piti alun perin käsitellä terrorismia, mutta elämä toi mukaan kaksi muuta aihetta, Kreikan kriisin ja Ukrainan, joka on hyökkäyksen kohteena. Mitä näillä kolmella asialla on yhteistä? Ne ovat kolme tehtävää, jotka koskevat meidän eurooppalaisia arvojamme. Ilma, vapaus, terrorismin vastaan hyökkää terrorismi, se koskee myöskin kansalaisten turvallisuutta. Tätä vastaan on tyhjyt asianmukaisen toisessa asiassa. Kreikan tapauksessa me toimimme sen puolesta, että jäsenvaltioiden sitoumukset ovat sitovia, eli sopimuksia on noudatettava. Samat säännöt koskevat kaikkia ja myöskin vastuullista taloudenpitoa, mutta samaan aikaan meillä on myöskin eh, tilanne se, jossa olemme todenneet, että vastuun lisäksi meillä on myöskin solidaarisuutta Kreikan kanssa. Ja nyt näyttää siltä, että tästä on tullut tuloksia. Niin. Kolmas asia Ukraina. Sekin on asia, joka koettelee meidän arvojamme. Se koskee näitä kahta aiempaa tapausta tietyssä mielessä, eli terrorismia ja Kreikkaa. Siinä on kysymys terrorismista ja taloudellisesta romahduksesta. Ukrainan tapauksessa on kysymys siitä, että siirrellään voimalla rajoja ja rikkoen kansainvälistä oikeutta. On kysymys valtion tukemasta terrorismista. Tässä Venäjä tukee sitä ja lietsoo sotaa. Nyt sitatakseni puheenjohtaja Tuskia, meidän täytyisi tukea arvoperusteista ulkopolitiikkaa. Pitäisikö meillä olla uskollisia periaatteelle, että lisäsota johtaa lisää seuraamuksiin. Me olemme antaneet politiikalle tilaisuuden, mutta sitä pitäisi tukea sillä, että harjoitamme asianmukaista painostusta lisäämällä taloudellisia kustannuksia, joita tästä aiheutuu aggressiiviselle taholle, ja niin, että tuemme myöskin äh, puolustajantojan äh, kykyä puolustautua, koska kansainvälisten oikeuden, kansainvälisen mukaisesti tähän kaikkeen me tarvitsemme voimaa ja yksimielisyyttä. Puheenvuorossa on sosiaalidemokraattien ryhmän puolesta herra Pitella. Kiitoksia puhemies. Haluaisin äh, kiittää syvästeen puheenjohtaja Junckeria siitä, kun hän ilmoitti, että tämä Euroopan tulevaisuutta koskeva asiakirja on viiden puheenjohtajan allekirjoittama mukaan lukien Euroopan parlamentin puhemies. Jos sitä ei olisi otettu mukaan, sitä ei olisi voitu mitenkään perustella. Se olisi ollut epäoikeudenmukaista. Kun nyt meillä puhemiehen mukana on, olo on tärkeä, koko toimielimelle. Muutama asia nopeasti Kreikasta. Sopimus on myönteinen kaikkien olisi ymmärrettävä se, että vaalien tuloksia on kunnioitettava, eikä voida ajatella mitään revanssipolitiikkaa, kun kyseessä on hallitus, joka on va- vallassa. Siitä saatetaan pitää tai olla pitämättä. Minä pidän siitä kyllä, se on jo tuolla olemassa. Meidän on ymmärrettävä, mitä merkitystä vaalituloksella on leikkauspolitiikan suhteen meidän on ymmärrettävä, että hallituksen on pystyttävä tekemään työtä ja sen on pystyttävä siirtymään propagandavaiheesta vaiheeseen, jossa tehdään konkreettisia valintoja. Tarvitaan vakavasti otettava uudistusohjelma, joka koskee verotusta, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, hallintoa, korruption torjuntaa. Tämän mukaan arvioimme sitten mahdollisuudet vastauksia. Sitten ulkopolitiikasta Ukraina puheenjohtaja Tusk puhui tästä ja kiitän häntä siitä, että sopimus on heikko, mutta onpahan kuitenkin sopimus onneksi. Sitä on nyt vahvistettava. On vielä painostettava Venäjää, on tehtävä kaikki se, mitä, mitä voimme tehdä va- konsolidoidun tulitauon hyväksi niin, että se mahdollisesti saataisiin, saataisiin muutettua rauhaksi. Sitten Libyasta. Kiitoksia puheenjohtaja Tusk. Muistutitte Libyasta. Libya merkitsee dramaattista hätätilannetta, eikä siihen riittävästi kiinnitetä huomiota. Sieltä mm, voi tulla meille valtavia vaaroja. Meidän on todella kiinnitettävä huomiomme siihen. Olen aivan vakuuttunut siitä, että korkea edustaja Federica Mogherini antaa oikeat vastaukset tähän. Sitten maahanmuutto lopuksi. Lampedusa on aivan oikein, että tätä Triton kysymystä on vahvistettu, mutta minun mielestäni tämä ei riitä. Meidän olisi saatava aikaan eurooppalainen Mare Nostrum, eurooppalainen oma meremme, sitten terrorismin torjuntaa, PNR ei mitään ongelmaa, mennään vähän eteenpäin, mutta meidän on muistettava, että PNR ei riitä. Terrorismin torjunnassa tarvitaan paljon muutakin ja toivon, että onnistumme siinä. Kiitoksia edustaja Pitella. Morvai työjärjestyspuheenvuoro. Yes, Mr. President, as Puhemies, kirjoitin teille, teillä ei ole mitään oikeutta yksipuolisesti muuttaa esityslistaa, jonka parlamentti on hyväksynyt istunnon alussa. Esityslistassa on menettely ilman puhujalistaa tämän keskustelun jälkeen. Kiitoksia. Ne Sie haben recht, Frau Morvai. Ich habe nicht das recht einseitig. Edustaja Morvai, minulla ei ole oikeutta yksipuolisesti muuttaa esityslistaa äh, 162 artiklaa 6 ja 7 kohta määrittelevät tämän menettelyn ilman puhujalistaa. Menettely ilman puhujalista on sellainen, että kun on jäänyt jäljelle keskusteluaikaa, niin silloin sitä voidaan käyttää tähän menettelyyn yli ilman puhujalistaa. Kuitenkin keskustelun aluksi sanoin, että meillä ei valitettavasti ole aikaa jäljellä. Olemme nyt jo myöhässä. Ja toiseksi sinisen kortin kysymykset, niistä päättää puhemies. Mutta voitte lukea tämä 162 artikla kohdat 6 ja 7. Nyt kollega Fortyga CR-ryhmästä. Arvoisa puhemies, minä näin unta. Itse asiassa se oli uni Euroopan unionista, joka, jota odotan ja jota se toivon. Euroopan unioni monta monta vuotta sitten, tai monta vuotta sitten itse asiassa todennäköisesti oltaisiin keskusteltu jonkun uhrimaan presidentin kanssa ensin ja sitten keskusteltu EU-johtajien kesken hyväksytty neuvottelumandaatti. Ja käyttäen hyväksi perussopimuksia ja neuvoteltaisiin, jos on päätetty neuvotella. Mitä meillä sen sijaan on nyt? Normandian malli, mitä ikinä se sitten tarkoittaakin, puuttuu osa, ei eh, edes neuvoston puheenjohtaja eikä korkeudusta ole mukana eikä komission puheenjohtaja. Ja tulokset puuttuvat. Ja meidän varovainen arkatukemme ja tuki ilman varauksia G7 keskustelun aikana Niin kyllä, meillä on iso ongelma käsissä. Ei ole vain konflikti, vaan on kyseessä todellinen sota. On rikottu kansainvälistä oikeutta vastaan, on liitetty suvereeni maa toiseen. Ja meiltä puuttuu päättäväisyyttä. Meidän täytyy tietää, että Venäjä, Venäjän federaatio ei täyttänyt mitään sopimuksen ehtoja joka, sopimuksen, joka kuitenkin on tehty Ukrainan, Ukrainasta. Kuitenkin epävirallinen e, Euroopan neuvosto päätti olla keskustelematta lisää sanktioista, ja tämä tarkoittaa sitä, että Minsk 2 vain jäädyttää tämän konfliktin. Meidän täytyy mennä pidemmälle. Meidän pitää antaa EUlle kyky tehdä päätöksiä. Arvostaisin tai, tai arvioisin tätä epävirallisen kokouksen tuloksia sen suhteen, mitä tehtiin terrorismin vastaisessa toistelussa. Samoin PNR-direktiivin suunnittelua käsiteltiin. Se oli erittäin tärkeää. Me olemme olleet mukana omassa poliittisessa ryhmässäni näiden asioiden käsittelyssä. Sitten Kreikka. Tähän ongelma liittyy kaksi puolta. Tietenkin meidän täytyy puhua suoraan ja selkeästi kansalaisille Euroopassa seurauksista, joista joita talous- ja rahoitusta syntyy ja on, mutta silti meidän pitää myös muistaa se, että Kreikan hyväksyminen emuun aikanaan oli poliittinen päätös, ihan niin kuin emu itsekin, emmekä me voi väittää, että siitä syntyy taloudellisia vaikutuksia. Lämmelliset kiitokset ja nyt liberaaliryhmästä sen puheenjohtaja Rafael Hofstad. Euh, Kiitoksia puhemies. Halusin ensin reagoida puheenjohtaja Junkerin puheenvuoron PNRstä. Ei, täällä valmistelta mitenkään tarkastelee vielä suurella enemmistöllä. Me äänestimme päätöslausuman puolesta, joka on aivan selkeää tekstiä PNR Euroopassa. Tätä varten pyydämme, että komissio tekee ehdotuksen siitä, onko tämä tarpeellista ja mikä, miten, miten se on suhteellista. Tässä on kaksi perusehtoa ja pyydämme, että neuvosto myös tekee jotakin omalla puolellaan, nimittäin hyväksyy direktiivin tietosuojasta, tietojen suojelusta, joten emme me tässä tule tarkastelemaan omaa kantaamme uudestaan, vaan me kaikki kolme toimielintä toimimme niin, että kun neuvosto tekee mitä sen pitää tehdä ja komissio tekee mitä sen pitää tehdä, niin mekin sitten kyllä teemme mitä saa siis, mutta yhdessä pitää toimia, eikä erillään tai riippumatta toisistaan. Sitten talouspolitiikan ohjauksesta. Te, te olette antanut hyvän muiston tästä asiasta. Nyt varmasti on lopetettu nämä sopimussuhteiset järjestelyt. Tämä aivan mieletön ajatus, jonka parissa on tehty jo kaksikin vuotta ja komissio aikoo tehdä sopimuksen jäsenvaltion kanssa uudistuksesta. Mielestäni pitää toimia toisen suuntaisesti nimittäin pyrkiä globaalilla tavalla lähentämään asioita EU-ssa ja euroalueella. Joten tässä asiassa uskon, että tämä on hyvä lähestymistapa. Sitten kolmas kohta, josta keskusteltiin epävirallisessa neuvoston kokouksessa, nyt tämän Kreikka. Varmastikin oli viisas päätös, herra Tusk, että neljä kuukautta lisäaikaa nyt on annettu Kreikalle, koska sehän nyt oli tämä tulos sopimusta Kreikan kanssa niin, että kreikkalaiset voivat kuvailla omia reformeja, joita aikovat tehdä. Mielestäni tämä oli viisas päätös, mutta minä toivon, että näistä tulee sitten todellisia uudistuksia Tämä veronkiertokysymys oli hyvä ehdotus, sitten ehdotukset korruption kitkemisestä, mutta tämä ei vielä riitä. En nyt kovinkaan ollut vaikuttunut Kreikan hallituksen toimista pari päivää sitten. On muitakin asioita, kuten esimerkiksi suljettut ammatit. Niitä, niitä pitäisi avata nuorisolle ja vähentää pienentää julkista sektoria. Sekin on ihan ehdoton tarve Kreikassa. Ja sitten kilpailukykyä lisää yksityisillä rahoituslaitoksilla. Sitähän Kreikassa ei tällä hetkellä ole. Joten meidän pitää nyt todellakin odottaa näitä lisäehdotuksia vielä Kreikan hallitukselta ennen kuin voidaan edetä asiassa, mutta mielestäni kuitenkin oli hyvä päätös antaa lisää aikaa neljä kuukautta. Muutoinhan tällainen työ ei olisi mahdollista muutaman päivän viikon aikana. Ja sitten vielä lopuksi puhemies Ukrainaan. Herra Tusk sanoikin, että 800 kertaa, siis 800 kertaa tätä tehtyä sopimusta on jo rikottu Minsk kakkosta. Ja olen sitä mieltä, että meidän täytyy tätä hiukan mietiskellä. Onko meidän strategiamme Venäjään oikea strategia ja mikä se strategia oikein on? Te otitte Krimin ja me reagoimme. Sitten se siirrytään Ukrainaan, itäprovinsseihin ja me toimimme. Tässä rikotaan Minskin, Minsk 2 sopimusta ja ehkä meidän pitäisi reagoida, mutta ehkä meidän pitäisi tehdä toisella tavalla. Tavallaan nyt meidän jo pitäisi päättää lisäsanktioista, taloudellista sanktioista, sanktioista ei asettaa niitä välittömästi, mutta sanoa Venäjän johdolle, että jos te rikotte tätä tai tuota sopimusta, tässä ovat uudet taloudelliset seuraamukset, jotka tästä seuraavat, eikä odotella. Aina me vain sitten reagoimme johonkin Venäjän Putinin liikkeeseen ja meidän pitää toimia ihan toisinpäin. Päättää Eurooppa-neuvoston kanssa perustuen Tuskin ja rouva Mogherinin ehdotuksiin koskien näitä uusia taloudellisia sanktioita ja sanoa sitten Venäjän johdolle suoraan, että nämä sanktiot toteutuvat, jos presidentti siellä jatkaa tätä pysyvää hyökkäystään ja rikkoo tehtyjä sopimuksia vastaan. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja nyt yhtyneen vasemmiston puolesta edustaja Papadimulis. Kiitos arvoisa puhemies. Euroopan unionin reaktiot, euroryhmä, komissio, Euroopan keskuspankki, reaktiot, joita annetaan Kreikan hallituksen esittämiin kysymyksiin, heijastelevat sitä jälleen kerran, miten aiotaan hoitaa omia ongelmia euroalueella. Jatkuvasti investoinnit ovat hiipuneet, kasvu on tyssännyt, vaarana on ollut uusi lama, köyhyys, työttömyys on lisääntynyt koko euroalueella. McKinseyn tekemän tutkimuksen mukaan on sanottu, että viime aikoina julkinen velka – on lisääntynyt kaikissa jäsenvaltioissa. 15.19 on ylittänyt sen rajan, josta Maastrichtin sopimuksessa sovittiin. Monet ovat yltäneet jopa 100 prosenttiin. Ja tämä, tässä on muistettava myös Irlannin ja neljän maan asema. Portugali, Kreikka, Irlanti ja Espanja. Minä haluaisin todeta, että tämän päivän keskustelu, joka koskee Kreikkaa, ei enää ole niin aggressiivisesti käytävää keskustelua kuin vähän aikaa sitten tuntuu siltä, että ensin haluttiin hyökätä uudestaan Kreikan kansalaisia vastaan, kostaa heille. Ja viittaisin siihen, mitä komission puheenjohtaja sanoi pari päivää sitten, että toimielimet eivät ole olleet reiluja kreikkalaisia vastaan – kreikkalaisia kohtaan ja on myöskin rikottu lupauksia. Nyt on tarkoitus vähän hengähtää ja pyrkiä siihen, että nähdään, että toisaalta säännöistä on pidettävä kiinni, toisaalta on huolehdittava myös demokratiasta. Vaalien tulos kai sentään saattaisi näyttää meille, että meidän tulisi oppia jotain menneisyydestä. Me ymmärrämme kyllä, että meillä on omat sitoumuksemme, mutta toivomme myös eurooppalaista solidaarisuutta, kun pyritään eroon korruptiosta ja veronkierrosta. Tohtori Tobe sanoi, että aikaisemmat hallitukset ovat kieltäneet tämän. Haluaisimme Junckerin paketille selkeitä kriteereitä, jotka voivat auttaa auttaa investoimaan juuri näissä maissa, jotka erityisen kipeästi investointia tarvitsevat. Totta kai arvostamme ja ymmärrämme, että kasvojen vakaussopimukseen on sisällytetty tiettyä joustoa. Sitä pitäisi käyttää nyt hyväkseen, niin kuin joku täällä jo sanoi. Ja myöskin EKPn määrällinen elvytys olisi otettava huomioon. Sitten lyhyesti vielä Ukrainasta. Rauhan sopimus on pikkuruinen edistysaskel, mutta se on nyt jo vaarannettuna. Meidän on tuettava näitä hataria ponnisteluita. Terrorismin vastaisesta taistelusta meidän tulee osoittaa solidaarisuutta Ranskalle ja Tanskalle, ja myönteisenä voidaan tukea, että puhe, tukea sitä, että puheenjohtaja Juncker on sanonut, että pitää toimia rauhallisesti eikä niin kuin amerikkalaiset vuoden 2001 jälkeen. Kiitoksia edustaja Papadimoulis. Nyt edustaja Lambers vihreistä. Kiitoksia puhemies ensinnäkin Kreikasta ennen kaikkea. Oliko meillä, oliko meillä todellakin tarve järjestää psykodraama, joka kesti lähes neljä viikkoa? Psykodraama jossa Kreikan hallitus toimi ihan niin kuin vaalikampanja tässä vain jatkuisi 25. tammikuuta jälkeenkin. Ja sitten kaikenlaisia julkilausumia. Maamme on vararikossa, niin kuin tämähän olisi seurannutkin tästä EKP-toiminnasta jo, lopettamisen jälkeen, tai tavallaan valmistautuvat sotaan siellä. Mutta aivan yhtä vastuutonta oli joidenkin neuvoston jäsenten itsepintaisuus toistaa, että Kreikka maksaa. Tämä tavallaan tarkoittaa sitä, että ei Kreikka lähtee pois, niin kuin Ranska, sanottiin, että 20-luvulla äh, että Saksa kyllä saa maksaa. Äh, ja tässä oli vielä Wolfgang Schäuble äänessä, valtiovarainministeri, joka tämä oli todella epäsopivaa mielestäni. Mutta kuitenkin, niin kuin Verhofstadtkin sanoi, me saimme aikaa nyt neljä kuukautta lisäaikaa. Se on hyvä asia. Nyt pitää käyttää hyväksi tätä aikaa, että saadaan aikaan uusi sopimus Kreikan ja sen kumppaneiden välillä. Ja haluaisin ottaa esille kolme olennaista elementtiä uudessa sopimuksessa. Ensimmäinen tekijä, Kreikan velasta pitää tulla kestettävää. Mikään maa ihmiskunnan historiassa tai moderna aikana ei ole pystynyt käyttämään 8,5 prosenttia BKTstaan. Öö, no, ehkä Norjassa on tehty, mutta siis Kreikassa on nyt kyse. Nyt pitää toimia niin, että velanhoito on alle 4,5 prosenttia BKTstä. Sitten toinen elementti, ja tätä nyt korostan, Kreikan hallitus on luotettu toivon, että se on luotettavampi kuin aikaisempi öö, PASOKin tai uuden demokratian hallitus ja saa aikaan jonkinlaisen veronkantojärjestelmän Kreikassa. Ja jos EU voisi antaa tavallaan tukeaan ja apuaan, mutta käyttää myös iskuvoimansa, mitä tulee kolmansiin maiden, kuten Sveitsiin, jotta saataisiin tietoja tilanteesta siellä ja maksamattomista veroista. Tämä olisi hyvä palvelu tehdä Kreikalle. Sitten kolmas elementti. Pitää saada Kreikan talous kestävän kehityksen tielle ja tästä sanoisin että komission prioriteetit tulevat tässä vastaan. Investoinnit, energiapolitiikan muutos, siitä on tänään puhuttu. Kuvitelkaa, että Kreikasta voisi tulla nettoenergian viejä erityisesti muuhun EUn suuntaan. Tässä olisi mielestäni kyllä varsin hyödyllinen tulonlähde valtiolle ja Kreikan taloudelle. Ja tässäkin meidän pitää priorisoida investointeja, erityisesti eurooppalaisia investointeja, kun saadaan energiapolitiikkaa muuttumaan Kreikassa. vielä lopuksi sen verran, että kukaan täällä ei, tai kenelläkään ei ole mitään etua siinä, että toivotaan uuden hallituksen epäonnistumista poliittisista syistä siellä, koska uuden Kreikan hallituksen epäonnistuminen tarkoittaisi väistämättä sitä, että populistit Euroopan vastaiset tahot voittaisivat. Kiitos. Kiitoksia edustaja Lambert. Sitten EFDD-ryhmästä edustaja Natsalla. Puhemies, minäkin keskityn Kreikkaan tänä päivänä ja haluaisin siteerata euroryhmän puheenjohtaja Jerome Dijsselbloem, joka kaksi päivää sitten sanoi olette väärässä, jos ajattelette, että demokratia on sitä, jossa yksi vaalitulos voi muuttaa sitä tapaa, miten toimimme euroalueella. Ja Juncker sanoi, että ei ole, voi olla mitään demokraattista päätöstä e, Euro, Euroopan sopimuksia vastaan. Ja tämä kertoo sen, mitä eurofanaatikot kertovat. Ja nyt eikö ole ironista, että tuhatte demokratian sen kehdossa Kreikassa. Te annoitte Kreikan tulla valuuttaan, jossa sinne koskaan olisi pitänyt olla. Olette siir- ottaneet pois demokraattisesti valitun pääministerin ja te olette pakottaneet säästökuurille, joka on vienyt kansan aivan kuilun partaalle Teille minä sanon, suverenisuus ja demokratia Kreikassa eivät ole teidän, te ette sitä, niitä saa ottaa. Kreikkalaiset ovat kärsineet riittävästi. Taistelulinjat ovat selmät. Demokratian voimat Kreikassa, epädemokraattisia Euroopan unionin voimia vastaan. Kreikan parlamentilta kysyn, pysyvätkö nämä 300 äh, lujina? Ja Kreikan kansalle sanoisin, olkaa rohkeita, äh, suojelkaa synnyin oikeuksia. Ne te olette demokratian luojia, joten teidän meidän täytyy nyt se pelastaa. Älkääkö, ö, ö, antako periksi. Te olette demokratian puolustajia tänä päivänä. Te olette ö, Homeroksen, Platonin ja Aristotelesen kansakunta. Ja jos te pysytte lujina, niin tulette olemaan majakka meille kaikille. Kiitoksia. Das Wort hat die Abgeordnete Le Pen. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Le Pen. Niin, herra hallitus, joka Kreikassa valittiin, jotta halutti sen kyseenalaistaa Troikan huono politiikka. Eh, tässä, tässä on jouduttu nopeasti peittämään uuden, uuden hallituksen lupaukset. Heidän pitäisi kuitenkin lähteä emusta, jotta voivat todellakin muuttaa politiikkaa. Sopimus, joka Brysseltä saatiin aikaan, niin Tsipras valitsi euron ja näin ollen petti omat vaalilupauksensa kun alistutaan euroopan kiristykselle ja saksan alistus tämä on aivan totaalinen epäonnistuminen ja täytyy varmasti nopeasti tämä hallitus kaatuu epäsuosioonsa. kreikan episodin valossa kaikki ovat saaneet tietää että euro ja demokratia eivät sovi yhteen ja euro ja vauraus eivät myöskään sovi yhteen. Enemmän kuin koskaan Front National haluaa pelastaa Ranskan eurodiktatuurista antaen sille oman valuuttansa takaisin, oman budjetin, omat rajat, jotta Ranska voi lopettaa massatyöttömyyden työttömyyden ja liialliset säästötoimet ja liiallisen velkaantumisen.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 Kiitoksia puhemies. Ranskan valtuuskunnan nimissä EPPssä olen tyytyväinen siitä, että Eurooppa-neuvosto käytti olennaisen osan työstään terrorismivastaiseen toimintaan. Me ehdotimme tätä Pariisin iskujen jälkeen. Uusi tragedia syntyi Tanskassa ja tämä vain korosti, kuinka kiireellistä on ryhtyä toimintaan, koska jos on joku aihe, mitä pitää yhdessä käsitellä Euroopan tasolla, se on kyllä uhka, joka meihin kaikkiin kohdistuu ja kansainvälinen terrorismin uhka on tällainen Orval Pen kiinnitti, huomiota Kreikkaan. Se onkin tärkeä kysymys. Minä taas välittäisin tässä Ranskassa. Se on vieläkin tärkeämpi kysymys minun silmissäni. Olen tyytyväinen komission puheenjohtaja teidän ilmoittamastanne kannasta, joka koski Ranskaa. Kolmat, kolmas kerta, ikävä kyllä, Ranska ei pysty täyttämään kaikkein juhlallisimpiakaan lupauksiaan. Teidän omien sanojenne, muka, sanojenne mukaisesti, arvoisa komission sen, se on nyt pantu vahvistetun tarkkailun alaisuuteen tässä suhtaudutaan epäluottavaisesti. Se on ihan perusteltua. EU pitää suitset tiukalla vielä tiukemmalla kuin Kreikan suhteen, koska Ranska saa nyt vain ymmärtääkseni kolme kuukautta, kun tässä Kreikan hallitus saa kuusi kuukautta, jotta neljä miljardia lisää leikataan ja ilmoitetaan uudistukset, jotka tuovat 16 miljardia lisää kaksituhatta kaksituhatta kiitos eurooppa koska tämä pakottaa nyt ranskan hallituksen jolla ei ole rohkeutta ryhtymään uudistuksiin joista maan terveys ja parantuminen riippuu. kiitos. Seuraavaksi sosiaalidemokraattisesta ryhmästä edustaja Fleckenstein. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat. Edellinen valtioiden ja hallitusten päämiesten epävirallinen kokous oli muutama tunti Minskin kokouksen jälkeen. Itäisessä Ukrainassa tilanne on hiukan parantunut, mutta Minskin sopimuksen täytäntöönpanosta ei nyt vielä voi puhua. Uskon, että edustaja Verhofstadt on oikeassa. Meidän ei tulisi jatkuvasti vain reagoida sitten, kun jotain jo tapahtuu, vaan meidän hyvin Paljon selkeämmin pitäisi alusta asti sanoa, mitä tapahtuu, jos edelleen on niin, että näitä Minskin sopimuksia ei panna. Mitä voisi tapahtua, jos yhdessä voisimme kulkea eri tietä kuin mitä Venäjän hallitus tuntuu kulkevan tällä hetkellä. Ukrainan tilanne on sellainen, että tarvitsemme selkokieltä. Meidän toimien perustana ei voi olla mikään muu kuin luotettavuus. On voitava puhua selkokieltä ja sanoa, että sanktioita on luvassa, jos tilanne ei parane. Tämäkin liittyy tärkeänä siihen työhön, jota teemme niiden puolesta, jotka sotilaallista yhteenottoa eivät halua. En pidä myöskään järkevänä aseiden vientiä. Olisi pohdittava, onko niin, että parlamentin jäsenet, jotka ovat sanktiolistalla, todella kuuluvat siihen. Eri tasoilla voidaan puhua, mutta parlamenttien välistä vuoropuhelua ei enää voi käydä ja se on ikävää. Kiitoksia edustaja Fleckenstein. Sitten ECR-ryhmästä edustaja Lukke. Herr Puhemies, äh, Kreikka on kirjeessä pyytänyt äh, luottoapujen pidentämistä ja nyt äh, on tulkitaan, että Kreikka on nyt ryöminyt ristille, mutta minun tulkintani on erilainen, koska minä olen tuon kirjeen lukenut ja tuosta Kreikan kirjeestä puuttuvat konkreettiset luvut. Mitä Kreikka oikeastaan tarkkaan ottaen tarjoaa äh, säästöinä niille menoille, joita se haluaa tehdä. Me tiedämme, mitä Syrisan lupaukset maksavat, mutta me emme tiedä, mitä äh, pitäisi tulla äh, kassaan näiden uusien sitoumusten myötä. Verotuloja halutaan parantaa, mutta kuinka paljon miljardeja se tuo Kreikan krassaan, kun sitä on kerran jo kauan yritetty. Tullia halutaan uudistaa, mutta konkreettisesti se tuo euroina yksityistä lähettämisiä ei haluta enää palauttaa, no kuka sen pystyisikään tekemään. Sitten eläkeuudistus, mitä se konkreettisesti tuo. Hyvä puheenjohtaja Juncker, minä näen, että Kreikka ei ole mitään lukuja antanut, mutta se saa kuitenkin rahaa. Ilmeisesti Kreikka on tässä saanut tahtonsa läpi. Vihreästä ryhmästä edustaja Albrecht. Kiitos arvoisa puhemies. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat matkustajia, tietorekisteri EUn PNR. Selkeästi Euroopan parlamentti valiokunnassaan lähti takaisin kokonaan tämän ehdotuksen viime syksynä, koska sitä ei pidetty suhteellisena. Nyt esittelijä, joka teki ehdotuksen silloin, on esittänyt ehdotuksen lähes muuttumattomassa muodossa. En nyt näe, että kasvoja menettämättä parlamentti voi tätä ehdotusta puoltaa, erityisesti ajatellen sitä, että viime vuonna yhteisön tuomioistuin antoi ihan oikein tukea parlamentin tulkinnalle ja sanoi, että se, että syyttä varastoidaan ihmisten tietoja, ei vastaa perusoikeuksia Euroopan unionissa. Ja siksi on toimittava niin, että kaikki ehdotukset, jotka koskevat tältä pohjalta kerättävää, kerättävää tuu, tietoa, on poistettava komission on tehtävä siis uusi ehdotus. Kiitos. E ja nyt EFDD-ryhmästä edustaja Begin. Kiitoksia puhemies. Viimeisimmässä tapeamaisessa hallitusten ja valtion päämiehet keskustelivat Kreikan tulevaisuudesta, mutta onko mahdollista kukaan ei näe tällaista ongelmaa? Kenen muun kuin kreikkalaisten pitäisi päättää oman maansa tulevaisuudesta? Kuitenkin me olemme täällä keskustelemassa siitä, mitä on sovittu Berliinissä, mitä Bryssel ajattelee ja miten Pariisi reagoi. Eurooppa perustuu suverenisuudesta luopumiseen, se on ihan selvää, mutta kun kokonaisen kansan kohtalo on toisen käsissä, niin olemme varmaan tehneet jonkinlaisen historiallisen virheen. Äh, Kreikan pääministeri Tsipras on luopunut kaikista vaatimuksistaan. Hänet on murskannut Saksa, joka halusi rankaista yhtä antaakseen opetuksen sadalle, varoituksena muille maille. Mutta eh, miksi Merkel ja Juncker voivat päättää kreikkalaisten puolesta? Millä oikeudella nämä säästöjen ajatollahit eh, panevat polvilleen kokonaisia kansakuntia? Ja kuinka on mahdollista ajatella, että velka, joka on 175 prosenttia BKTstä, voidaan maksaa eh, leikkauksiin ja uhrauksiin? Nämä ovat ne kysymykset, joita meidän on kohdattava, koska Kreikan kriisi ei ole kreikkalainen kriisi, vaan eurooppalainen kriisi, eikä se ole taloudellinen kriisi, vaan poliittinen kriisi se on pienen maan kriisi, jonka BKT on yhtä suuri kuin joku Italian tai Ranskan alue, joka voisi pelastaa itsensä helposti. Tämä on myrsky vesilasissa ja heikon ja pelkurimaisen Euroopan kriisi, jossa poliitikot katsovat ainoastaan vain kapeaa kansallista horisonttiaan. Euroopan kriisissä ei ole kyse likviditeetin tai luottamuksen puutteesta, vaan valtiomiesten puutteesta, enkä minä näe tähän parannuskeinoa. Kiitoksia. Kiitos ja seuraavaksi edustaja Tsarjanopoulos. Η συμφωνία Eurogroup κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Euroryhmän sopimus Syrizan hallituksen kanssa pidentää Troikan muistiota, mutta annetaan vain eri nimi tälle. EU ei ole muuttanut yhtään mitään, mitkä tahansa neuvottelut EUn kanssa vain johtavat vaikeuksiin. Kreikan pitää jatkossakin maksaa yksityistä, leik- pitää leikata jatkossakin palkkoja ja elää niukkuudessa. Tsipras pystyy muuttamaan tilanteen vain, jos se sallitaan ja hän pystyy lieventämään sosiaalista tilannetta. Kukaan ei ole ymmärtänyt tilannetta. meidän ihmisillämme on ihmisarvo. He pitävät kiinni kannastaan ja katsotaan sitten, mitä heillä on perjantaina sanottavaa, kun kommunistinen puolue järjestää mielenosoituksen Kreikassa. Seuraavaksi edustaja González Ponce Kiitoksia puhemies terrorismin vastainen päätöslauselma, jonka lähes kaikki parlamentin poliittiset ryhmät ovat hyväksyneet viime istunnossa, ja terrorismin vastainen julkilausuma, joka tuli neuvoston kokouksesta esiin, osoittavat selkeästi sen, että kuljemme ihan oikeaan suuntaan. Espanjassakin saatiin aikaan sopimus terrorismia vastaan hallitus ja pää oppostipuolueen kanssa. Nyt kun kuljetaan oikeaan suuntaan, me emme voi jättää tätä pelkästään puheeksi. Nyt on tullut hetki sille, että yhtenäisyys, jota olemme osoittaneet toimielinten kesken ja joka täällä parlamentissa on myös näkynyt, muuttuu teoiksi. Lähdetään liikkeelle niistä, jotka ovat suoraan vastuussa, pitää hyväksyä PNR, eurooppalainen sellainen, näin voimme valvoa niin sanottujen ulkomaalaisten taistelijoiden liikkeitä ja noudattaen silti täysin perusoikeuksia. kun tämä vain otetaan käyttöön se ei riipu meidän sanoistamme vaan toimistamme ja riippuu meistä. haluaisimme vielä, haluaisimme vielä sanoa että kaikki mitä tehdään terrorismia vastaan niin aina pitää pitää mielessä uhrit. haluan vielä lisätä että minun maani espanja jota täällä edustan on panostanut energiaunioniin. Espanja ja Portugali ovat aina vaatineet, että lisättäisiin energiayhteyksiä Euroopan kanssa. Ja nyt myös Eurooppa haluaa lisätä verkkoyhteyksiä Portugalin ja Espanjan kanssa. Kukaan Euroopassa ei voi olla mikään energiasaareke, mutta kukaan ei voi olla saari missään mielessä ei Kreikakaan ole mikään saaripuhemies. Kiitoksia. Ja nyt SND-ryhmästä edustaja Ferreira. Kiitos oikein paljon, arvoisa puhemies. Alustava Kreikan sopimus on tervetullut, mutta vielä ei ole päästy tien päätökseen, vaan tässä alkaa vain uusi vaihe. Tämän vaiheen on oltava toisenlainen. Kreikkaa on kuristettu sopeutusohjelmilla, jotka ovat osoittautuneet liiallisiksi. Vaikutukset työllisyyteen, investointeihin, luottamukseen ovat olleet tuhoisat, kuten herra Jean-Claude Juncker on itsekin tunnustanut. Kiitos siitä. Kreikassa uudistuksia on tehtävä ja virheet on oikaistava, mutta riittävästi tilaa budjetissa pitää olla sille, että se on mahdollista. Tänä päivänä ei voi olla epäilystäkään siitä, etteikö absurdi säästöajatus olisi aikansa elänyt. Nyt on paikallaan luoda uutta puhtia, uutta vauhtia, jotta voimme luoda toisenlaisen lähestymistavan. Ei pitäisi nyt lähteä osoittamaan, kellä tässä on valtaa, vaan ajatella, että ainoa tie eteenpäin on se, että sopeutetaan toimia siihen, mitä maa itse pyrkii tekemään. Kiitos. Paljon kiitoksia nyt ECR-ryhmästä edustaja Stevens. Kiitos paljon puhemies, hyvät kollegat. Haluaisin esittää muutaman lyhyen huomion Jos ajatellaan Timothy Kirkhopin mietintöä matkustajatietorekistereistä, niin siihen pitää suhtautua pragmaattisesti. Ei pitäisi ajatella muuta kuin sitä, että suojelemme henkilötietoja. Kehottaisin Euroopan komissiota nopeasti esittämään suuntaviivoja, jotka koskevat yhteisiä riskiindikaattoreita, jotta voidaan oikeutetummin valvoa ulkorajojamme. Ja lisäksi kehottaisin jäsenvaltioita lisäämään keskinäistä luottamusta ja vaihtamaan tietoa keskenään. Operationaalinen yhteistyö Europolin kautta on tärkeää. Lopuksi odotan mielelläni uutta uutta sisäisen turvallisuuden strategiaa, joka esitellään huhtikuussa, koska varmasti juuri terrorismin vastaisessa taistelussa Eurooppa voi antaa lisäarvoa. Kiitos. Kiitoksia edustaja Stevens ja nyt EFTD-ryhmästä edustaja Lundgren. Tack för ordet, herr talman. Jag vill... Kiitos, puhemies. Herrat Tusk ja Juncker, ehkä väsytte kysymyksiin, mutta toistelin näitä kysymyksiä kuitenkin. Ensimmäinen joulukuuta te, herra Tusk, Euroopan neuvoston uutena puheenjohtajana, olette töissä 500 miljoonan edestä. Eivät ole äänestäneet teitä, et, eivätkä he tunne teitä. Kuitenkin nämä ihmiset maksavat palkkanne ja joutuvat maksamaan myös jättibonukset, kun jätätte tämän tehtävänne, kuten Herman van Roypain yhteydessä 735 000 euroa, kun hän lopetti työnsä. Lisäksi hän saa könttäsumman ja elinikäisen eläkkeen. Mikä, kuka muu työntekijä saa tällaisia etuuksia? Minun kysymykseni, herra Tusko, on seuraavanlainen. Oletteko niin säällinen, että luovutte tästä jättibonuksesta, joka on aivan älytön, kun päätätte tämän työnne? Uskoakseni veronmaksajat ansaitsevat tähän suoran vastauksen, koska tämä tulee heidän lompakostaan tämä raha. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Vilimski. Danke. Kiitoksia, puhemies. Jälleen kerran keskustelemme neuvoston huippukokouksesta ja huippukokouksesta toiseen tilanne aina vaan pahenee ja pahenee ja tämänhetkisessä tilanteessa vaikuttaa vähän siltä, että on tällaisessa poliittisessa Titanic-laivassa ja joka puolelta vettä tulee laivaan eikä koloja saada tukite, tukittua ja vettä on jo korviin asti. Valtaisa työttömyys, euro horjuu ja nyt te täällä olette päättämässä siitä, että lisää veromiljardeja Peloponekselle lapioidaan ja te kaikki tiedätte itsekin, että tuo raha on menetettyä rahaa. Euroopan unionissa on perustavanlaatuinen virhe, se on keskittyminen valvonnan hulluus. Ja jos on järkevä eurooppalainen, joka haluaa tulevaisuutta mm, mantereella, niin silloin hän haluaa kehittyä taaksepäin suvereenisten valtioiden yhteistyöhön, joka tekevät tasa-arvoisesti yhteistyötä. Kiitoksia EPP-ryhmästä Erra Puhemies, Kiitos. Luonnollisesti olen ty- haluaisin onnitella neuvostoa ja komissiota tuloksista ja siitä, että onnistuivat saamaan aikaan tämän epävirallisen neuvoston terrorismin kohdalla ainakin on saatu aikaan huomattavaa edistystä, todellista edistystä samalla taateen Schengenin perintö, joka on aivan ratkaiseva. Samoin liikkuvuus, vapaa liikkuvuus on varmistettu. Toisaalta sitten Ukraina. Tietysti vieläkin on paljon epävarmuutta ja paljon tehtävää, mutta mitä tulee sitten talous- ja rahaliittoon, tietysti Kreikan tapaukseen paljon on saatu aikaan. Me uskomme, että tämä on kohtuullinen sopimus kohtuullinen sen takia, että Kreikan hallitus ymmärsi, että jotta sitä kohtaan osoitetaan solidaarisuutta ja yhdessä pyritään ratkaisemaan heidän ongelmansa, heidän pitää olla heidän pitää olla samalla tavalla kuin muitakin maita ja heidän pitää toimia sääntöjen mukaan. He ymmärsivät tämän ja näin ollen tällä hetkellä olemme viemässä loppuun prosessia ja vielä tullaan saamaan lisätakeita tulevina kuukausina, mutta ainakin tämä osoittaa pientä toivoa eurooppalaisesta edistyksestä. Mielestäni tämä on nyt hyvää vauhtia kulkemassa kohti ratkaisua. Nyt SND-ryhmästä edustaja Joitova. Kiitos arvoisa puhemies. Minä haluaisin puhua terrorismin vastaisista toimista. Minusta tuntuu, että meillä ei ole nyt syvällistä analyysiä komission puolelta – nyt sitä todella tarvittaisiin, kun olemme hyväksymässä uutta strategiaa turvallisuuden alalla. Meidän tulisi kyllä tietää myös, miten paljon jäsenvaltiot ovat Interpolin ja Europolin kanssa tehokkaassa yhteistyössä. Meidän täytyy ymmärtää paljon paremmin, mistä on kyse, kun taistelemme terrorismia vastaan. Schengenin järjestelmää ei pitäisi purkaa, sitä pitäisi vahvistaa, kehitellä edelleen. Bulgarialla on Kreikka ja Turkki rajoina ja näille rajoille tarvitaan enemmän tukea, koska taistelijat voivat hyvin käyttää näitä rajoja, kun valvonta lisääntyy lentokentillä. Bulgarian ei pitäisi jäädä tällaiseksi puskuriksi yksin huolehtimaan muiden maiden turvallisuudesta. Sinä... Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Sinadinos. Puhemies, neuvottelut Kreikan hallituksen ja EUn välillä selvästi osoittavat, että EU toimii vähän toisin kuin Saksa ja sen kumpat halusivat. Se osoitti, että on kiinnostunut jäsenvaltioidensa taloudesta kehityksestä ja ihmistä, mutta tästä huolimatta Saksa otettu huomioon ei ole mikään sattuma, että London School of Economics tutkimuksen mukaan Saksan korot ovat tuoneet heille 80 miljardia kassaan ja ihmiset Euroopassa eivät tätä tiedä, joten meidän pitäisi nyt lopettaa tällainen hyväksikäyttö. E ta ei omista vain kourallinen maita. Saksan hallituksen pitää noudattaa itse ensin omia sitoumuksiaan, vasta sitten alkaa opettaa muita. Kreikalla on oikeus pyytää sotakorvauksia takaisin. Ja nyt EPP-ryhmästä edustaja Karas. Hyvät naiset ja herrat, lehtereillä ei saa osoittaa suosiotaan tai epäsuosiota. Pyytäisin, että lopettaisitte sen. Edustaja Karas. Hyvä puhemies, hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. On varmaan vaikea tyydyttävästi puhua Ukrainasta, terrorismista, maahanmuutosta, turvapaikkakysymyksistä puolessatoista minuutissa niin, että siihen sisältyisi myös tulevaisuuteen suuntautuvia ehdotuksia. Joten meidän pitäisi pitää kiinni periaatteesta yhteisestäkään aiheesta, ei pitäisi, sitä ei pitäisi käsitellä erikseen, vaan kyse on aina Euroopassa, on on kyse meidän ongelmistamme eikä muiden ongelmista. Ja syy kaikissa näissä asioissa ongelmille on kansainvälisen ja Eurooppa-oikeuden rikkominen ja yhteisten arvojen rikkominen. Ja siksipä meidän vastauksemme täytyy olla se, että miten meidän arvoyhteisömme pohjalta pystymme antamaan oikean vastauksen näihin rikkomuksiin. Tämän oikeuden rikkominen ei saa muuttaa meidän arvojamme ja oikeuttamme, vaan meidän arvomme ja oikeutta tavoitteemme pitää olla uskottava, kun ratkaistaan näitä ongelmia. Siksi on uskomatonta, että televisiossa Kreikassa näen, että Kreikan pääministeri sen jälkeen, kun on sovittu meidän oikeutemme pohjalta, että on voitettu taistelu, mutta ei vielä sotaa. Tämä ei voi lisätä luottamusta, jos hallitus puolueen lehdissä herra Schäublea kuvataan Wehrmachtin mm, upseeriksi ja siksipä puutaisin, että puolustamme meidän arvojamme. Herra Karas, teidän täytyy kuitenkin päättää puheenvuoronne ja nyt SND-ryhmästä edustaja Kienge. Arvoisa puhemies, meidän täytyy auttaa ja tukea koordinoidulla tavalla kaikkia eh, niitä maita, jotka torjuvat terrorismia. Meidän täytyy edistää eh, sovintoa ja rauhaa. Meidän täytyy tehdä se huomioidaksemme eh, kaikkien hyvinvointi oman yhteiskunnamme ja kansalaistemme ja myöskin periaatteidemme suoja. Terrorismin torjunta ei saa rajoittua ainoastaan lähikonflikteihin, esimerkiksi Libyan konfliktiin, vaan meidän täytyy lisätä toimintaamme eh, niin, että että eh, katamme kaikki terrorismikohteet maailmassa. Eh, Saharan eteläisessä puoleisessa Afrikassa, on Nigeria kaauksessa, Boko Haramin kynsissä tämä on eräs kriisi, joka on unohdettu. Samoin äh, Daesh Libyassa ja Lähi-idässä. Me emme saa kuitenkaan olla välinpitämättömiä näitä barbarisia tekoja äh, kohti, kohden ihan sama missä ne tapahtuvat. Kiitoksia nyt EPP-ryhmästä edustaja Switch. No, äh, Kiitos paljon, arvoisa puhemies. Olen iloinen siitä, että kaikki toimielimet ovat täällä tänään edustettuina. Toivon myös, että toimielimet ovat yhtenäisinä myös terrorismin vastaisessa taistelussa. Ihmiselämä on asia, joka on kaiken politiikkamme keskiössä ja siksi terrorismin vastaisessa taistelussa on myös kyse inhimillisen elämän suojelemisesta. Pari asiaa haluaisin sanoa. Me olemme puhuneet energiaunionista, talous- ja rahaliitosta ja Ukrainasta. Keskustelut olivat sellaisia, että osettiin, otettiin esiin ongelmia ja toisessa yhteydessä sitten etsittiin ratkaisuja. Toivoisin, että energiaunioni, talous- ja rahaliitto ja investointisuunnitelma saadaan nyt todella toteutettua, jotta voidaan ratkaista ne ongelmat, jotka jylläävät Euroopassa. Totta kai sekä Kreikassa että Ukrainassa on toimittava samoin kuin Välimeren alueella maahanmuuton osalta. Nämä ongelmat on myös ratkaistava. On hienoa, että olemme samaa mieltä siitä, mitkä ovat tärkeitä asioita, mutta sanojen jälkeen tarvitaan nyt myös tekoja. Ukrainan kysymystä ei helposti voida ratkaista, mutta tärkeää on, että olemme kaikki samalla linjalla. Hienoa, että näin on. Kiitos. Kiitoksia sosiaalidemokraattisesta ryhmästä edustaja Morel. Puhemies. Mielestäni on todella myönteistä, että täällä salissa on meitä nyt monta antamassa tukeamme, solidaarisuuttamme Kreikan uudelle hallitukselle ja tämän, tämän kautta Kreikan kansalle, jota on kova, kovisteltu ja koeteltu viime vuosina. Minusta tämä on myönteistä, koska kun kuulin joidenkin johtajien, erityisesti konservatiivijohtajien neuvostossa puhuvan, minulla tuli sellainen vaikutelma, että jotkut ovat sitä mieltä, että kreikkalaiset, kreikkalaiset olivat äänestäneet väärin ja heillä piti, piti tämä virhe maksattaa. Päinvastoin meidän velvollisuutenammehan on auttaa eurooppalaisena Kreikkaa, auttaa tietenkin järjestelemään tätä velkakysymystä. Sehän ei ole kestävällä pohjalla ollenkaan, niin kuin on sanottu, ja todellakin uudistamaan verotusjärjestelmäänsä ja saamaan vauhtia talouteen. Se on sitäkin tärkeämpää, koska minä olen todella intohimoinen Eurooppa henkinen ihminen. Ja pahoittelen sitä, että on sellainen kuva, että demokratian pitäisi loppua siihen, mihin, mistä sopimukset alkavat. Ei pidä antaa Euroopalle tällaista kuvaa, että se pitää tiukasti kiinni jostain tietystä säädöstä. Pitää tarttua tähän uuteen poliittiseen tilaisuuteen, uuteen vaiheeseen Euroopassa. Kiitoksia. Nyt EPP-ryhmästä edustaja Zver. Podpredsednik, zadnji neformalni svet je bil nadvse pomemben. Eden od njegovih Kiitoksia puhemies. Viimeinen epämuodollinen neuvoston huippukokous oli erittäin tärkeä. Yksi sen tuloksista oli se, että euroryhmä on hyväksynyt Kreikan hallituksen uudet uudistussuunnitelmat. Toivottavasti Tsipras tulee jatkamaan uudistusten täytäntöönpanoa että hän konsolidoi budjetin ja että Kreikka maksaa takaisin sen, minkä heille olen antaneet. Kreikka sai hyvin paljon uudistuksia varten viime vuosina. Se maksaa äh, vähemmän tästä verrattuna bkt kuin Slovenia tai muut. Äh, me olemme mielestäni antaneet heille riittävästi äh, joustoa. Tämä Kreikan euro erouhka ei toiminut. Todennäköisesti mitä katastrofia ei tapahtuisikaan. Euroryhmä on hyvin vahva tänä päivänä. Minä otettava se huomioon. Olemme voittaneet neljä jäsentä, emmekä menettäneet yhtään. Seuraavaksi edustaja Flasikova Beno. Arvoisa puhemies, komission puheenjohtaja. Euroopan unioni on hyvin hankalassa tilanteessa. Meillä on haasteita EUn ulkopuolelta ja sisältä. Tanskan ja Ranskan traagiset tapahtumat ja myöskin riskit täällä Belgiassa osoittavat, että meidän täytyy katsoa tarkemmin, mitkä ovat tavoitteemme terrorismin vastaisessa taistelussa. En halua kuitenkaan, että liikaa painostetaan parlamenttia PNR-lainsäädännön hyväksymisessä. Aivan päinvastoin Euroopan parlamentti on täällä huolehtimassa Euroopan unionin kansalaisten eduista. Luvallanne kommentoisin lyhyesti myös Kreikan tilannetta. Hyvät kollegat, kukaan meistä ei haluaisi olla kreikkalainen poliitikko tai Kreikan hallituksen yrittäjä tällä hetkellä, koska tilanne on niin vaikea. Ja nyt pitäisi pyytää näiltä poliitikolta samaa solidarisuutta kuin meiltä. Slovakiassa on paljon hyvin vähän ansaitsevia. Me olemme kuitenkin osoittaneet solidaarisuutta ja haluamme tukea Kreikan hallitusta. Oletamme, että Kreikan hallitus tuntee solidaarisuutta myös. Kiitos. Juncker. Ja nyt komission nimissä herra Juncker. Äh, sehr verehrter Herr Präsident, äh, mes chers collègues, je serai bref. Puhemies, hyvät kollegat, puhun lyhyesti niin kuin Eurooppa-neuvoston kokouskin 12. helmikuuta oli, vastaan muutamiin kommentteihin joita täällä tehtiin ja jotka koskevat aivan erityisesti komissiota. Ensinnä haluaisin onnitella herra Morellia, ranskalaista sosialistia. Hän sanoi juuri sen, mitä Ranskan sosialistinen hallitus minulle toistaa päivästä toiseen. Toiseksi haluaisin onnitella häntä, hänen humorintajustaan, koska hän alkoi sanoa, että meitä on täällä paljon keskustelussa. Ai paljonko? Teillä on kyllä huumorin tajua, hyvä herra. Kolmantena asiana vastaisin hänelle niin kuin muillekin, että en ole koskaan sanonut, että vaalit olisivat joku neutraali tapahtuma. Olen sanonut, että terve järki on olennaisen osa ja että vaalitulokset eivät muuta sopimuksia, perussopimuksia. Kreikka teki suverenin päätöksen ja kunnioitan vaalitulosta Kreikassa paljon enemmän kuin joitakin muita. Mutta Kreikka ja kreikkalainen äänestys ei saanut tulokseksi sitä, että pelkillä vaaleilla Kreikassa muutetaan eurooppalaisia sääntöjä ja perussopimuksia, ne tavallaan mitätöitäisiin näin. Ensi sunnuntaina Virossa pidetään vaalit. Huhtikuussa Suomessa pidetään eduskuntavaalit. Muissa maissa pidetään vaalit. Oletteko todellakin sitä mieltä, että joka vaalin jälkeen pitäisi kyseenalaistaa perussopimuksesta säännöt? Näinhän tuhotaan koko EU. Älkää nyt tällaista toistelko, koska silloin te loukkaatte tervettä järkeä, jota pitäisi kuitenkin kunnioittaa. Um... Siitä tietysti on jaettu varsin epätasaisesti sitä tervettä järkeä tänne Eurooppaan ja parlamenttiryhmiin myös. On paljon viime päivinä arvosteltu tässä komissiota. Lähes noin vaan on kysytty, mitä hallitukset ovat mieltä. Voitettiin komissiota siitä, että se on puuttunut Kreikka-keskusteluun. On tämä aika huomattava kommentti. Komissio jota arvosteltiin siitä, että se ei tarpeeksi puuttunut talous- ja rahaliiton toimintaan usein vielä väärin moitittiin tästä. Ja nyt sitten tämänhetkistä komissiota moitaan siitä, että se on liian kiinnostunut yhteistä sosiaalisesta toiminnasta emussa. Komission puheenjohtaja, joka ei ole toiminut yksin. Ei hänen tehtävänään ole jakaa Eurooppaa. Hänen tehtävänään on yhdistää Eurooppaa silloin, kun yhtenäisyyttä tarvitaan. Minulle tärkeää on yhtenäisyys taistella tällaisia turhia kohesion rapautumia vastaan EU-ssa ja näin ollen. Me teimme mitä meidän pitikin tehdä ja sitä paitsi voin sanoa teille, jos emme olisi tehneet sitä mitä teimme, niin ei oltaisi saatu mitään sopimustakaan aikaan Kreikasta. Mitä tulee muuhun? Minä en pidä joistakin sanankäänteistä tässä keskustelussa, vaan miksi aina puhumme siitä, että joku on saanut tahtonsa läpi. Jos joku saa tahtonsa läpi, niin hän saa sen aina jonkun muun tahtoa vastaan. Onko tänä päivänä keskustelu siitä, onko Kreikka saanut tahtonsa läpi vai euroryhmä tahtonsa läpi? Mitä järkeä tässä on? Tällaisessa keskustelussa ei siinä ole mitään järkeä. Euroopassa se saa tahtonsa läpi, joka mahdollistaa eurooppalaiset ratkaisut. Euroopassa ei koskaan joku saa tahtoaan läpi toisia vastaan. Lopettakaa tällainen poliittinen hölynpöly, e, joka, e, jossa jokainen päätös mitataan sillä, kuka on saanut tahtonsa läpi. Euroopassa ei kenenkään tarvitse saada tahtoaan läpi. Eurooppalaisen ajattelun on saatava tahtonsa läpi. Kiitoksia, herra Juncker. Ja nyt äh, puheenjohtaja Tusk. Kiitos, arvoisa puhemies. Pari lyhyttä kommenttia. Ensinnäkin Ukrainasta. Olen täysin samaa mieltä kaikesta siitä, mitä Giefer Hofstadt sanoi. Me tarvitsemme vähän aktiivisempaa strategiaa jo ennalta olen aivan samaa mieltä siitä, että yhtenäisyys ei voi korvata ikään kuin strategiaa. Varmasti tiedättekin, mikä on minun ajatukseni, kun puhutaan uudesta strategiasta. Varmaankin tämä on ihan selvää. Ymmärrätte varmasti vallan mitä tarkoitan. Yhtenäisyys totta kai on tärkeä ennaltaehto jotta voidaan tällä saralla saada ylipäätään mitään aikaiseksi. Strategiaa tarvitaan, mutta ilman yhtenäisyyttä. Ei ole olemassa mitään strategiaa, jolla mitään mahdollisuuksia onnistua. Ensinnäkin käytännön syistä. Jos ajatellaan sanktioita vaikka. Eurooppa-neuvostossa tarvitaan näistä pakotteista yksimielinen päätös. Kyse ei ole unelmista tai ideologiasta, vaan tämä on käytännön sanelema pakko, mutta toinenkin syy on sille, että aina puhutaan yhtenäisyyden merkityksestä tänä päivänä. Olen todella vankasti sitä mieltä, eikä se ole varmaankaan teille mikään yllätys, että yksi kaikkein tärkeimmistä tavoitteista presidentti Putinin silmissä on luoda jakolinjoja Eurooppaan ja koko läntisen yhteisön. Ja siksi suhtaudun niin intohimoisesti yhtenäisyyteen jäsenvaltioiden kesken ja laajemminkin – Varmasti meidän on keskusteltava myös maaliskuisessa Euroopan neuvoston kokouksessa proaktiivisemmasta strategiasta, mutta meidän on muistettava, että tässä kaikessa on järkeä ainoastaan, jos toimimme yhtenäisesti. Ja toinen kommenttini liittyy Kreikkaan. Tässä keskustelussa ei ole kyse ideologiasta, ei ole kyse siitä, että taistellaan, soditaan Kreikkaa vastaan – En tunne mitenkään, että Kreikka haluaa jotenkin rettelöidä tämän keskustelua, neuvotteluita siitä, miten voimme auttaa. Kreikka tarvitsee tänä päivänä apua, tänä päivänä myös rahaa. Kyse ei ole abstrakteista asioista. Neuvottelut käydään jäsenvaltioiden, kumppaneiden, ystävien kesken – Ensimmäinen julkinen julkilausuma pääministeri Tsiprasilta vaalien jälkeen oli sen suuntainen, että Kreikka haluaa olla edelleen euroalueen jäsen. Ja toinen oli se, että Kreikka tarvitsee meidän apuamme. En ole kuullut mitään realistista ehdotusta – Venäjältä, Kiinalta tai muilta taholta, että Kreikka autettaisiin. Ainoa mahdollinen Kreikan auttaja löytyy euroalueelta, Euroopan unionista, yhtenäisyydestämme, mahdollisesti myös kansainvälisistä rahoituslaitoksista. Siksi meidän on tehtävä yhteistyötä ilman, että puhutaan siitä, että koko ajan syntyy jakolinjoja. Tämä on varmasti selvää myös Kreikan kansalaisten silmissä. Uskoakseni kreikkalaisten enemmistö vallan hyvin ymmärtää sen, että Eurooppaan tarvitaan hyvää yhteistyötä, ei kiistoja, taistelua, ei vastakkainasettelua. Ja tämä olisi pyyntöni myös, kun tämä on meillä vähän ongelmana, niin meidän tulisi kunnioittaa toisiamme keskusteluiden, neuvotteluiden aikana vähän paremmin. Kun tunnemme, että meitä on loukattu, niin silloin hankkeesta tulee entistä hankalampi. Varmasti voimme lähteä nyt ystävällismieliseen avoimeen keskusteluun. Tätä ainakin toivon. Kiitos. Paljon kiitoksia neuvoston hyvä puheenjohtaja. Hyvät naisten herrat, kiitän teitä siitä, että hyväksyitte sen, että pidetään tiukasti kiinni puheajoista. Valitettavasti me voineet mennä menettelyyn ilman puhujalistaa, koska aikapaineet ovat kovat. Ja siksi pyydän teiltä ymmärtämystä, siksi ei ollut menettelymän puhujalista eikä myöskään sinisen kortin kysymyksiä. Keskustelu päättyy tähän. Kiitoksia.